komission julkilausuma koskien rakennerahastojen ja horisontti 2020 ohjelman välisistä synergioista. Nyt annan komission jäsen Moidaselle puheenvuoron. Olkaa hyvä komission jäsen. Uh, Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin aivan ensiksi kiittää teitä kutsusta tulla puhumaan täysistuntoon siitä, kuinka tärkeää on saada aikaan synergiaa rakennerahastojen ja horisontti 2020 ohjelman välillä. Kuten tiedätte, komission jäsen Kretsu ei valitettavasti pääse tänne tänään, mutta hän pyysi minua puhumaan molempien puolesta. Synergiasta on keskusteltu tässä talossa jo vuosikausia mutta Horisontti 2020 ohjelma on kuitenkin ensimmäinen tutkimus- ja innovointipuiteohjelma, jo, joka selkeästi eksplisiittisesti viittaa synergian Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välillä. Asetus, joka, jolla perustettiin nämä rahastot, teki sen, että kun, kun, kun synergia oli mukavaa olla olemassa aikaisemmissa ohjelmissa, niin siitä tuli pakollinen osa-alue uusia ohjelmia ja älykkäinen erikoistamista strategioita. Synergia on nyt siis tullut jäädäkseen. En varmaankaan tarvitse Minun ei varmaankaan tarvitse muistuttaa teitä siitä, miksi synergiat ovat niin tärkeitä. Mitä enemmän saadaan aikaan synergiaa rakennerahastojen horisontti 2020 ohjelman välillä, sitä enemmän vaikutusta voimme odottaa, odottaa työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin ja rahoituksen kaikilla tasoilla, kansallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Hiljattain yksikkömme julkaisivat ja jakoivat ITRE- ja regivaliokunnan jäsenille esitteen, jonka otsikkona on EUn rahastot yhteistyössä työpaikkojen ja kasvun puolesta. Esitteessä on useita konkreettisia esimerkkejä synergiasta ja siinä tuolla esiin myös eri vaihtoehtoja, mitä siitä voi tulla. Kilpailukykyä, operatiiviset ohjelmat, innovaatiohankkeet Nordrhein Westhalenissa tai Portugalissa Espanja nanoteknologia yhteislaboratorio tai laivahanke Tsekkiin, tasavallan, Unkarin ja Romanian välillä tai bonusohjelma Itämerellä. Toinen käytännön osoitus synergiasta kentällä on tietenkin mm, se, josta on osoituksena nämä uudet ohjelmat. Meillähän on tämän huippuosaamisen merkki, joka, lavitetaan myös näihin pk-yritysohjelmiin ja muihin. Ja siinä se, se kuitenkin valitettavasti jäi vaille riittävää rahoitusta tässä budjetissa. Nämä korkealaatuiset projektit voivat sitten hakea vaihtoehtoista rahoitusta kansalliselta tai aso- aloitteelliselta alueelliselta tasolta aloitteet aloitettiin marraskuussa ja tämän jälkeen on, kaikki odotukset on ylitetty. Minä ja kollegani Corina Kretso olemme allekirjoittaneet yli 3200 merkkiä. Ja niitä on lähes kaikista jäsenvaltioista samaan aikaan. Yli 100 rahoitusviranomaista olivat mukana ja sieltä tuli kohesiopuoli ja tutkimuspuoli mukaan ja näin saatiin todella yhteistyötä aikaa toimien suunnittelemiseen ja täytäntöönpanemiseen, kun kyseessä olivat nämä huippuosaamisen mer- merkit. Todella olemme tehneet valtavia ponnisteluja niitä, olemme päässeet eroon tietyistä eroavaisuuksista huippuosaamisen merkkejä va- valtiotukisääntöjen mukaan. Ne on melkein jo kaikki saatu poistettu, eikä mitään pullonkauloja ole. Tässä käytän tietojen vaihtofoorumilla, jonka komissio perusti. Eh, ne on asetettu komission johdolla ja on oppia toinen toistaan ja on pyritty vastaamaan tarpeisiin ja mahdollisiin esteisiin, joita täytäntöönpanolla on. Minä, olin, eh, minä ajattelin, että eh, yksi tämän vuoden tärkeimmistä menestyksistä oli tämä tällainen huippuosaamisen merkki tai sinetti mutta nyt pitää miettiä, olemmeko jo valmiita vai olisiko vielä enemmän tehtävää. Ja varmasti on paljon tehtävää. Synergia on vähän niin kuin yksinkertaistamismenettely. Se on kesken oleva työ. Meidän on jatkettava työtä. Meidän on edelleen yritettävä eri tavalla ja enemmän. Jos nyt käännyn sitten tulevaisuuteen päin, niin tietenkin tulemme parantamaan ja laajentamaan olemassa olevia synergioita, kuten esimerkiksi niin, että näitä sinettejä laitetaan muuallekin, niin kuin Marie Curie-toimet ja muut. Haluamme myös lisätä synergiaa muilla aloilla ja perustana on se erittäin hyvä työ, johon jo puhtaan tai ilma-alan kohdalla on päästy. Siinä on saavutettu räätälöityjä synergiointia alueellisesti kiinnostavissa asioissa. Ja olenkin sitä mieltä, että tämä Clean Sky on, on malli, jota muissa GTS on, olisi seurattava. Ja sitten haluaisin vielä puhua asioista, joista Kretsu olisi teille kertonut aloittajana älykkään erikoistamisen strategioista. Näitä strategioita tarvittiin aivan alusta asti EAKRn hankkeissa Horisontti 2020 alla niin, että saatiin mukana toimijoita, jotka Horisontti 2020 hankkeissa ja, ja eri hallinnollisissa yrityshallinnon hankkeissa voisivat parantaa toimintansa. Kysymyksenä oli lähinnä se, että saatiin muokattua tätä alaa älykästä erikoistumista varten. Komissio on jatkuvasti tukenut jäsenvaltioita ja alueita kun ne ovat eh, kehittäneet älykkään erikoistumisen strategioitaan. Erityisesti tämän eh, älykkään erikoistumisen eh, foorumin kautta, joka on Sevillassa Espanjassa. Meillä on kolminkertainen tavoite. Pyritään nopeuttamaan täytäntöönpanoa näiden strategioiden osalta. Ne helpotetaan ja vahvistetaan yhteistyötä valtioiden alueiden välillä. Ja kolmanneksi perustetaan tällaisia temaattisia älykkän erikoistamisen foorumeita. Meillä on toistaiseksi kolme. Yksi koskee energiaa ja innovointia, toinen teollista uudistamista ja kolmas elintarvike- ja maataloussektoria. Nämä, kuten muutkin tavoitteet, tulevat varmistamaan meille tehokkaan rakenneen rahastojen käytön ja varojen vipuvaikutukset Horisontti 2020 ohjelmasta ja yksityiseltä sektorilta ja esiristä myöskin nämä, tämän tällainen älykkään erikoistumisen foorumeiden lähestymistapa on, seuraus, on jatkoa vanguard-lähestymistavalle, joka edellyttää 30 alueellisen hallinnon yhteistyötä innovaation aloilla. Tässä on konkreettisia arvoketjuja, liike-elämää ja tutkijoita pyritään saamaan yhteen. Meillä on myös tällaista klusterkumppanuutta älykkään erikoistumisen alalla, jolla tuetaan näitä temaattisia älykkään erikoistumisen foorumeita ja uudistetaan niitä. Täällä liike-elämä vahvasti mukana. Ja vielä lyhyesti tästä huippuosaamisen portaikosta oli, esiteltiin parlamentissakin ja tunnustettiin synergiamahdollisuuksia eri jäsenvaltioissa. Siihen mukaan lukin toi myös, mukaan luettiin myös Horisontti 2020 hallintavälineet. Eri prosessissa jossa mukana on yksi yritysmaailma ja tutkija, ja siinä hyödynnetään rajat ylittävää yhteistyötä kaikkien maiden välillä. Meillä on useita kansallisen tason tapahtumia, jotka on jo järjestetty Tästä, tätä hanketta laajennetaan pian muihin jäsenvaltioihin niin, että voidaan vielä syventää synergiaa sielläkin. Lopuksi haluaisin äh, sitertaa Steven Kovieta. Hän sanoi, että synergiassa on kysymys siitä, että saadaan parempaa kuin miten itse tai sinä itse voisit asiat hoitaa. Se on meidän yhteinen tapamme, parempi tapamme odotan innolla keskustelua. Thank you, Commissioner. And before I give the floor to Mr. Paljon kiitoksia komission jäsen. Ennen kuin annan edustaja Ellerille puheenvuoron, haluaisin huomauttaa kollegoille, että olemme hyvin myöhässä. Ähm, keskustelu tulee jatkumaan 20 yli 23 tänä iltana. Pyydän, että puhutte tiiviisti. En anna sinisiä kortteja, mutta si- käytämme kuitenkin puheenvuoroja ilman puhujalistaa. Nyt ähm, edustaja Eller, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen Meillä on yhteinen päätöslauselma synergioista rakennerahastojen ja Horisontti 2020 ohjelman välillä, ja tämä on tärkeä kysymys. Me aloitamme nyt tämän keskustelun seuraavasta rahoituskehyksestä. Ja periaatteessa tämä on vastaus kysymykseen, mitä Euroopan pitäisi tehdä, mitä Eurooppa voi tehdä kansalaisten hyväksi, mitä Eurooppa voi tehdä innovaation ja kasvun hyväksi. Ja tänäinen keskustelu siinä mielessä on tärkeä lähtökohta eikä vain teknistä keskustelua budjetista. Innova- innovaatio on erittäin tärkeää, kun ajatellaan yhteiskunnan taloudellista kehitystä ja kun ajatellaan tulevaa Eurooppaa. Viime vuosina innovaation alalta on leikattu. Meillä on muita painopistealueita ja monilla alueita, alueilla siitä on maksettu karvaasti. Ja siksi tämä keskustelu on tärkeää, kun ajatellaan ymmärrystä tiettyjen ongelmien osalta. Mehän voimme keskustella vielä vuosikausia innovaatiovarojen jakamisesta, mutta tätä ei pystytä ratkaisemaan, ellei meillä ratkaista ensin rakennerahastoja, rakennerahastoon liittyviä kysymyksiä. Meidän täytyy tehdä uudistuksia, jotta erinomaiset tutkijat pystyvät saamaan rahoitusta tutkimukselleen. Ja komission jäsen puhui tästä innovaationeuvostosta. Ja se on yksi osa tätä keskustelua tulevaisuudesta ja se on myöskin hyvin tärkeä asia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Cabezon, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. 3 prosenttia PKT kehityksen ja tutkimuksen vuonna 2020. Se on kyllä taloudellisesti mahdollinen tavoite. Yli 80 miljardia horisontti 2020 rahasta ja vielä lisää toisen mutta on tärkeää, kuinka nämä saadaan samoille linjoille, ja tätä me pohdimme. Erityisesti jäsenvaltiot pohtivat sitä, kuinka tähän päästään. Te olette puhuneet täällä hyvistä käytänteistä, ja niistä olisi hyvä tietää. Olisikohan myös mahdollista tarkastaa, onko tämä on, äh, valtion tukea koskeva asetus äh, oikea vai vaikeuttaako se Horisontti 2020 ohjelman toteuttamista? Tarvittaisiin muitakin toimia, jotta voitaisiin helpottaa yhteyksiä näiden älykkäiden strategioiden osalta ja näiden eri tutkimuslaitosten välillä julkisella yksityisellä puolella. Uskon, että tästä olisi aihetta antaa tiedonanto, joka antaisi selkeää osviittaa. Madam Tomacic. Kiitoksia edustaja Tomacic, puolitoista minuuttia. Gruppa Europski konservatiivat Kiitoksia, rouva puhemies. ECR-ryhmä tukee synergioita rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä. Tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja maksimoida investointien vaikutus. Horisontti 2020 on hyvin tärkeä ohjelma Euroopan unionin talouden tulevaisuudelle. Tarkoitus on käyttää innovaatiota ja huipputason tiedettä, jotta voisimme vastata tulevaisuuden haasteisiin ja myöskin tulla vahvoiksi tulevaisuuden iskujen varalta. Täytyy sanoa, että olen pettynyt siihen, että horisontti 2020 Junckerin investointisuunnitelmaan on suunnattu varoja. Se ei ole kuitenkaan tuottanut vielä tulosta. Uskomme, että tämän menettelyn jatkaminen itse asiassa uhkaisi horisontti 2020 tuloksia ja itse asiassa vaikuttaisi dramaattisesti tämän ohjelman lopputulokseen. Euroopan unioni on määritellyt prioriteettinsa pitkän aikavälin ohjelmat, jotka rohkaisevat tieteen huippu yksikköjä ja vakaata taloutta ovat jotakin, joilla pitäisi olla prioriteetti suurten poliittisten ohjelmien sijaan. Suuret poliittiset ohjelmat ovat pettävällä maaperällä aivan alusta lähtien, mutta uskomme, että kohesiorahoitusta rahoitusta ei pitäisi käyttää tällä kaudella horisontti 2020, sillä tämä saattaisi uhata toista Euroopan unionin tärkeää alaa. Van Miltenburg, minutes, ähm, Van Miltenburg, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopan pitää panostaa tutkimukseen ja innovaatioon. Se liittyy taloudelliseen kasvuun ja uusiin työpaikkoihin, mutta Euroopan jäljessä muita maailmanosia, kun katsotaan, kuinka paljon varoja annetaan tutkimukseen ja kehitykseen. Meidän täytyy käyttää jokainen investoitu euro mahdollisimman tehokkaasti Euroopan budjetista, ja tämän myöskin Juncker totesi, kun hän aloitti tehtävässään. Ja viime vuonna State of the Union puheessa hän lupasi varmistaa ja tutkia sitä, mikä on Euroopan investointien tehokkuus innovaation alalla. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on laadukkaampaa tutkimusta, mutta ikävästi ikävä kyllä, mielestäni tämä oli vain Junckerin lupaus, joka ei ole täyttynyt. Ja käytännössä nähdään edelleen liian vähän vaikutuksia yrityksiin. Niille ei ole riittävästi mahdollisuuksia toimia ja tulokset ovat jääneet heikoiksi. Eli hoidosta 2020 varoja on vaikeaa käyttää ja myöskin muita rahastoja, kun ajatellaan yhtä suurta kunnianhimoista hanketta. Ja komission pitäisi nyt yksinkertaistaa toimenpiteitä, ja niitä ei pidä miettiä ainoastaan Brysselin toimistoissa, vaan niitä täytyy miettiä alan asiantuntijoiden kanssa. Hiukan vähemmän ylhäältä alas ja enemmän alhaalta ylös toimintatapaa. Enemmän synergiaa Horisontti 2020 ja muiden rahastojen välillä ei ole mikään tavoite sinänsä, mutta sillä tavalla kuitenkin voidaan saada enemmän saataville budjettivaroja tutkimukseen – ja meidän täytyy tulevina vuosina keskittyä tähän ja meidän täytyy varmistaa, että innovaatioiden ja tutkimukseen investoidaan mahdollisimman paljon ja että se johtaa sitten talouskasvuun ja työpaikkoihin. Paljon kiitoksia edustaja Omarje. Yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Olemme kauan aikaa vedonneet synergioiden puolesta rakennerahastojen ja horisontti 2020 ohjelman välillä, mutta meidän täytyy varoa sitä, että kohesioperiaatteet eivät vaarannu ja että kaikki syrjäisimmät ja vähävaraisimmat alueet eivät jää sivuun näiden rahastojen ja Horsto 2020 ohjelman tuloksista. Meidän täytyy pohtia syitä sille, miksi niin monet pienet hankkeet ja niin monet vähän kehittyneet alueet ovat vaikeuksissa saada Horisontti 2020 rahoitusta. Epäilemättä ohjelmat ovat liian suuria. Epäilemättä meillä on myöskin ongelmia monimutkaisuuden vuoksi. Uskon, että paras synergia vaatii kumppanikseen yksinkertaistamista ja me odotamme työryhmän tuloksia, komission luoman työryhmän tuloksia. Kiitoksia. Kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Margal, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Yhdessä pyrimme näihin synergioihin. Synergia on käsitteen erittäin myönteinen tällä hetkellä. Meillä on sekä kohesio ja työpaikat ja kasvut, kasvu, mutta nämä ovat oikeastaan tällaisia siiloja, jotka ovat eri teillä. Me nyt, haemme nyt huippuosaamista tutkimuksen ja innovoinnin tiellä ja ja, mutta usein kuitenkin käy niin, että yritetään todellisia sosiaalisia ongelmia ratkaista sosiaalipolitiikan puolella, mutta todelliset, todelliset tulokset ovat aika heikkoja. Sitten rahoitetaan no, luotijunia ilman matkustajia tai lentokenttiä ilman matkustajia. ESIR edelleen tänä päivänä rahoittaa moottoriteitä. Saksassa ja muissa maissa. Onhan se hyvä, että komissio haluaa päästä tästä siiloajattelusta ja edes edistää synergiaa mukaan lukien tämä pilottiprojekti, jota itse edistin muutamia vuosia sitten, joka koski eri alueiden lähentymistä. Se on täytäntöönpanovaiheessa. Sitten kommentoit, että mutta on, on muistettava vaaralliset vaarat, joita tähän liittyy, esimerkiksi verkkojen Eurooppaan sataa, sieltä ehkä odotetaan jotain, mihin se ei pysty. Ja näyttää siltä, että tämä komissio haluaa vain nyt vaihtaa tuet lainoiksi ja vaihtaa käsitteitä toisinsa. Täällä puhutaan näistä huippuosaamisen sineteistä ja muusta, mutta ei meillä pelkkä markkinointi tässä riitä but you were speaking... Kiitoksia edustaja Markalta. Puhuitte kuitenkin melkoisen nopeasti. Tämä on tulkeille ongelmallista. Pyydän, että kollegat kunnioittaisivat aikarajoja. Nyt edustaja Demattu, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Horisontti 2020 rakennerahastojen välinen synergia voi olla hyödyllistä, mutta meidän on selvästi puhuttava, kuinka sitä täytäntöönpannaan rakennerahastoitu koskevat voimavaroja ja alueita, jotka tarvitsevat niitä eniten, ja siellä hallinnointi jaetaan alueiden kansallisen tason välillä. Horisontti 2020 puhuu huippuosaamisesta. Tässä on suuri ero eri rahastojen välillä. Rakennerahastojen määrät voidaan, voidaan kyllä annekoida, koska ne, ne on seitsemäksi vuodeksi alkoitu horisontti 2020 varat sitten jaetaan kilpailukriteerein erotuvat suuria synergioita, ovat järkeviä niin, että käyttämättä ja näitä resurssit voitaisiin suunnattua huippuosaamisen projekteihin, jotka olivat jostain muuta jääneet yli. Hyvät kollegat, tekopyhyys kyllä nyt on sellaista, että, että kannustetaan tutkimukseen, mutta samalta 2,2 miljardia horisontista leikattiin, jotta ne saatiin Junckerin e- epäilyttävän ohjelman ja, ja myös kohesiopolitiikka kärsi. Tässä on lähdetty nyt erittäin vaaralliseen suuntaan, e- yhä voimakkaammin kahden nopeuden Eurooppaan, jossa on yhä suurempi ja syvempi koulu, kuilu kehi- kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden jäsenmaiden välillä – vähän vaikuttaa siltä, että olemme hylänneet koko Euroopan käsitteen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Van Nistelrooy, puolitoista minuuttia. Well done. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kiitoksia näistä hyvistä esimerkkeistä, mutta paremminkin voidaan tehdä, paremmin täytyy saada aikaan synergiaa Horisto 2020 ja muiden rah- välineiden välillä. 90 prosenttia Horisto 2020 investoinneista menevät jäsenvaltioihin, 80 prosenttia rakennerahastoista menee uusiin jäsenvaltioihin. Tässä on kaksi tärkeää rahastoa, mutta ne ovat kuin kaksi eri maailmaa ja ei ole hyvä, että nyt viedään sitten rahoja uusi, uusilta jäsenvaltioilta ja sitten Euroopassahan on nyt liian vähän ollut alueellista kohesiota, ja Brexit osoittaa myöskin millaisia seuraamuksia on sille, kun on kaksi rinnakkaista maailmaa. Lontoon City kukoistaa ja sitten maaseudut kuihtuvat. Nämä ihmiset tarvitsevat EUn apia, apua. Ja nyt tässä väliarvioinnissa meidän täytyy miettiä uutta innovaatiota ja meidän täytyy parantaa tätä ketjua tuntemus, innovaatio ja tuotteet. Tämä koskee koko Eurooppaa. Meillä on 60 miljardin edestä varoja innovaatioon varattu. Ja tällä viikolla Robert Madeleine puhui innovaatiosta ja hän halusi innovaatiosopimuksen uuden yhteistyömuodon. Ja päätöslauselmassamme on puhuttu juuri tästä innovaationeuvostosta ja se tulee juuri oikeaan aikaan tätä asiaa ajatellen. Kiitos. Um, Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät kollegat, siitä, että sinisiä kortteja en voi ottaa aikarajoituksen vuoksi tänä iltana. Kiitokset ymmärryksestänne. Nyt Kosolino um, yksi minuutti, olkaa hyvä. grazie commissario. Kiitoksia komission jäsen. sen on aivan selvää, että keskustelemme täällä politiikasta, joka jo tänä päivänä on aktiivinen ja valtavia resursseja siihen suunnattu. Rakennerahastot, jotka on eri alueilla ja val, kans, valtiossa käytössä, niin puhutaan noin sadasta miljardista eurosta ja, kah, ja 80 miljardista vielä horisontti 2020 osalta. Meillä on siis merkittävät varat, valtavat varat käytössä, joilla voidaan edistää tutkimusta ja innovointia, erityisesti yrityksiämme ja tutkimuskeskuksiamme varten ja myös startup-yrityksiä varten, joissa usein erityisesti nuoret ovat töissä. Tänään keskustelumme, keskustelemme konkreettisesta asiasta. Ehkäpä siksi kannattaakin tulevina kuukausina ja vuosina tarkemmin tutkia, kuinka nämä kaksi rahastoa toimivat yhdessä ja ja sitten olisi myös kirjoitettava sivu tulevaisuudesta niin, että luotaisiin olosuhteet, joissa voidaan paremmin täydentävyyttä harjoittaa ja paremmin hyödyntää näitä molempia rahastoja niin, että voitaisiin esimerkiksi varmistaa se, että ne yritykset, jotka eivät pystä, pysty käyttämään rahastoja ja aluerahastoja, että ne, ne saisivat tukea tätä kautta. Mr. Krasnodowski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Synergia horisontti 22 välillä ja rakennerahastojen välillä on jotakin, minkä tarkoituksena oli tehdä mahdolliseksi eräälle jäsenmaille saavuttaa tieteen huipputaso näiden rahastojen avulla. Tätä päämäärää ei ole toimeenpantu kuilu idän ja lännen välillä Euroopassa kasvaa. 13 uutta jäsenmaata ovat saaneet vain 5 prosenttia koko Horisontti 2020 rahoituksesta. Jos me haluamme todella luoda synergiaa, meidän täytyy toimia jäsenmaiden tasolla, mutta myöskin komission tasolla. Komissiohan toimeenpanee valtion tukea, tilintarkastuksia ja muita seikkoja koskevia sääntöjä. Tilanne on erilainen horisontti 20, 20 ja rakennerahastojen välillä. Meillä on eroja, jotka liittyvät myöskin erilaisiin hakemusmenettelyihin huipputasomerkintä Seal of Excellence ei toimi kuten odotettua menettelyiden vuoksi. Menettelyt eivät voi toimia kunnolla, koska eroavaisuuksia on rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä meidän täytyy toimeenpanna tarpeellisia muutoksia. Edustaja Verink, yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä päätösasema on hyvä esimerkki siitä, miten voisimme tehdä työtä tehokkaammin. Tämä on mahdollisuus luoda synergiaa rakennerahastojen ja horisontti 2020 ohjelman välillä. Ja on hienoa myöskin se, että tämä teksti puhuu siitä, että hyvin ohjelmiin ei pidä puuttua, vaan tässä puhutaan täydentävyydestä. Horisontti 2020 ohjelma tut- tukee tieteellistä tutkimusta, joka täyttää erinomaisen tutkimuksen kriteerit, mutta tällä tavalla ei kuitenkaan pystytä tukemaan kaikkia hyviä hankkeita. Ja tämä Seal of Excellence takaa sen, että rahastoita voidaan helposti käyttää, ja tämä on hyvä esimerkki synergiasta. Ja henkilökohtaisesti minusta on tärkeää, että käytämme vaarat hyvin ja meidän täytyy rajoittaa hallinnollisia kuluja. Tämä on mahdollisuus nyt tukea tutkimusta, stimuloida innovaatiota ja tällä tavalla voidaan parantaa työmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Mr. Etheridge. Kiitoksia. Edustaja Etheridge ei ole paikalla, joten annan heti edustaja Busakille puheenvuoron puolitoista minuuttia, on hyvä. pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Me tulemme tekemään horisontti 20-20 puoliväliarvioinnin ja myöskin yhdeksän puiteohjelman arvioinnin. Meidän tulee siis tarkastella sitä, kuinka varoja käytetään horisontti 20 alla ja rakennerahastoissa. Erityisesti meidän pitäisi olla kiinnostuneita eroista, joita on horisontti 20-20 sisällä, kohesio- ja muiden maiden välillä. Meidän pitäisi keskittyä myöskin tärkeisiin investointeihin tulevaisuutta ajatellen. Meidän täytyy olla tehokkaita ja samaan aikaan meidän täytyy saattaa päätökseen eurooppalainen tutkimusalue. Kaksi esimerkkiä. Horisontti 2020 ja rakennerahastojen yhteensaattaminen on välttämätöntä. Esimerkiksi rakennerahastosääntöjen mukaan valtion tuet ovat sallittuja, mutta eivät horisontti 2020 alla. Ja erikoistumista voidaan käyttää rahastoissa, mutta ei horisontti 20-20. Nämä erot tarkoittavat sitä, että of Excellence huippumäärintä ei toimi. Me tarvitsemme yhteisiä standardeja kaikissa välineissämme. Ja lopultakin meidän täytyy avata tutkimusverkostot 13 uudelle jäsenmaalle. Olen varma, että synergoita voitaisiin käyttää puutteiden kattamiseksi. Edustaja Toija, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olemme yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Olemme yhtä mieltä myös Euroopan neuvoston innovaatioehdotuksesta. Olemme tietoisia siitä, että avainsanoja tänään Euro, Euroopan resurssien tehokkaita käyttöä varten, erityisesti tutkimuksia ja kohesiopolitiikan alla. Nämä tärkeät ala, sanat ovat synergia, täydentävyys, prioriteettialoille keskittyvä temaattinen lähestymistapa ja tällaiset, tällaiset poikki, alais, poikkitieteelliset tai poikkialaiset lähestymistavat, joilla hyödynnetään eri ohjelmia ja to, niiden toimintaan eri aikaan. Voidaan yhdistää nämä eri tahot ja näin voimme saada hyviä eh, tavoitte, hyviä tuloksia aluepolitiikan osalta, digitalisaatio hankkeissa ja no, no, teknologisen huippuosaamisen kehittämisessä, mutta kuten Kavithan Ruittele sanoi, pelkään, että nämä kaikki uudet suunnat, joista olemme toki tyytyväisiä, mutta pelkäämme sitä, että ei ole vielä riittävästä pätevyyttä eikä ymmärrä sitä, missä niitä, miten niitä täytäntöön pannaan. Tarvitaan lisää teknistä tukea, lisää hyviä käytäntöjä tietoa niin, että autetaan eri tahoja menemään tähän suuntaan. One minute, Madam Paljon kiitoksia. Mihalova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Uh, kiitoksia, puhemies. Kun keskustelemme synergiaongelmista rakennerahastojen ja Horisontti 2020 ohjelman välillä, niin itse asiassa keskustelemme siitä, miten koordinoidaan eri politiikan aloja Euroopan unionissa ja EUn maantieteellisellä alueella. Tämä on keskustelua, joka osoittaa, että me kaikki tarvitsemme yhdessä tätä synergiaa ja me tarvitsemme investointeja ja kasvua. Ja kun puhutaan tästä synergiasta, emme voi rajoittua ainoastaan komission tasolla toteutuvaan synergiaan, vaan meillä pitää olla synergiaa myöskin täytäntöönpanossa aluetasolla. Ja meillä pitää olla synergiaa myöskin viestinnässä eri hankkeiden välillä. Meidän pitää saada konkreettisia tuloksia, meidän täytyy saada lisää työpaikkoja – ja meidän pitää myöskin saada aikaan talouskasvua. Kiitos. And a half minutes, Mr. Kiitoksia. Polkarsel, puolitoista minuuttia. Muchas gracias, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Komission taas teoreettisia suuntaviivoja synergian aikaansaamiseksi ja rakennerahastojen, investointirahastojen sekä horisontti 2020 ohjelman välillä. Nämä rahastot ovat aika pulleita, mutta ohjeiden tavoitteet eivät ole niinkään kiinni määristä, vaan hyvästä hallinnosta. Niitä vältetään päällekkäisyydet ja, ja hyödynnetään yhtenäväisyyksiä. On edistettävä huippuosaamista ja älykästä erikoistumista niin että yhteen hankkeeseen ja, ja toisiaan seuraavina hankkeisiin otetaan samoja ohjelmia käyttöön. On, on edistettävä synergia. Ei voi olla niin, että strategisista ja investointirahastoista yhteisrahoitetut hankkeet, oli, että niitä pidettäisiin valtiotukina, kun kuitenkin äh, kyseessä on toimijat, jotka tekevät taloudellista toimintaa ja ne eivät myöskään osallistu 2020 ohjelmiin. PK-yritykset ovat aivan keskeisiä, että pääsisimme tavoitteisiimme. Meidän Eurooppamme tarvitsee lisää innovoivia PK-yrityksiä, jotta sanon aikaan kasvua ja työpaikkoja. Meidän Euroopamme ei ole ainoastaan Brysseli ja Berliini, vaan kyllä siihen kuuluvat myös Kanarian saarten ja Mursien tapaiset alueet. Siellä on huippuosaamisen eh, hankkeita energia- ja elintarviketeollisuuden aloilla ja, eh, ja siellä luodaan työpaikkoja Euroopan eh, rahastojen avulla. Synergiat edellyttää enemmän, enemmän kuin että eri talouden aloiden toimintaa yhdistetään. Meidän on varmistettava kaikille eurooppalaisille, että yhtään heidän hankkeisiin suunnattua euroa ei hukattaisi turhaan byrokratian ja aina tulemme hyötymään näistä synergioista eri rahastojen välillä, että tähän pääsemme. Kiitoksia edustaja Bostinaru, yksi minuutti. Paljon kiitoksia äh, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin kiittää teitä siitä, että eli projektin mainitsitte äh, ei siksi, että tämä muuttaa minun puheenvuoroni täysin, vaan siksi, että meillä on menestystarina Euroopassa esimerkki siitä, että rakennerahaston ja horisontti 2020 välinen synergia on saanut ihmeitä aikaan. Eli ähm, erityiskevyen infrastruktuurin äh, projekti on nyt äh, Unkarissa ja Romaniassa käynnissä. Se ei ole vain kaikkein kattavin ja monimutkaisin Itä-Euroopassa, vaan myöskin kaikkein edistyksellisin tutkimusprojekti ympäri maailman. Tämän pitäisi muuttaa korkeatehoisten laserlaitteiden kehitystä. Romanissa Mogrelissa yli 600 tutkijaa on saanut rahoitusta Euroopan, he ovat tulleet Euroopasta ja ympäri maailman, ja tämä tulee muuttamaan tiedekenttää. Siksi synergia on tervetullutta, ja on tervetullutta minun maassani puhua synergioista. Tämä on hyvä Euroopan unionille, ja meillä on nyt hieno esimerkki tästä. Kiitoksia komissio. Paljon kiitoksia. Nyt puolitoista minuuttia, edustaja Ryby. Yes, thank you very much. Kiitoksia, varapuhemies. Te olette tehneet työtä myöskin teknisten arviointien osalta. Ja meidän täytyy nyt saada aikaan tuloksia seuraavilla sukupuolisilla vuosia 2050 asti. Eli miten voidaan investoida tutkimukseen, innovointiin ja miten voidaan vauhdittaa spin-off-yrityksiä. Euroopan täytyy saada aikaan tuloksia, eikä ole hyvä, jos keskustelemme siitä, miten voidaan saada aikaan köyhyyttä kaikille, koska se tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse tehdä mitään – mutta Horjusta 2020 ohjelma ja rakonne, rakennerahastot ovat palapeli. Ja tällä, tätä kautta voidaan luoda puitteet, jotta pystytään luomaan uusia työpaikkoja ja vaurautta. Maailma on nyt globaali ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme auttaa ihmisiä, jotka haluavat työllistää itsensä, jotka haluavat luoda työpaikkoja. Ja Horisontti 2020 ohjelmaa ja sen rahoitusohjelman kautta voitaisiin päästä tähän tavoitteeseen. Ja siksi on selvää, että älykäs erikoistuminen on tapa luoda uusia työpaikkoja. Eli koulutus, ammattikoulutus ovat tärkeässä roolissa ja meidän täytyy tukea komissiota, jotta se pystyy toteuttamaan tämän. Kiitoksia.

Eh, na tej seji smo govorili že o pobudi za rouva puhemies. Me olemme jo keskustelleet eh, nuorisoaloitteesta, olemme keskustelleet eh, asiasta ja komission puheenjohtaja kertoi esirahaston tilanteesta ja nyt keskustelemme horisontti 2020 ja rakennerahastoista. Me siis keskustelemme kaikista niistä välineistä, joita meillä on käytössämme, jotta voisimme poistaa köyhyyttä toisaalta ja toisaalta pyrkiä saamaan aikaan läpimurtoja niillä alueilla, joissa meillä on mahdollisuuksia Euroopassa. Älykäs erikoistuminen juurtuu samoin kuin Horisontti 2020, jos tarkistelemme tilannetta. Vanhat jäsenmaat käyttävät rakennerahastoista, 95 prosenttia. On selvää, että meillä on siis ongelma vetoan nyt komissioon, jotta se tarjoaisi uusille jäsenmaille jonkinlaista tukea, jotta nämä pystyisivät hyötymään sekä kohesiopolitiikasta että horisontti 2020. Muutoin joudumme lisäongelmiin tulevaisuudessa. Kiitoksia edustaja Rodriguez, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, kollegat. Synergiat eri rahastojen välillä Euroopassa ja jäsenvaltioiden välillä ovat hyvin hyödyllisiä. Meidän täytyy investoida tieteeseen. Se on osa kohesiopolitiikkaa tietyllä tavalla. Eli kysyisin komission jäseneltä, miksi komissio aikoo rangaista jäsenvaltioita, mitä tulee rahoituksen saatavuuteen. Eikö tämä ole kohesiopolitiikan vastaista ja näin tutkimus jää sitten Ecofinin kontolle. Troikka, joka toimi Portugalissa neljän vuoden ajan, ei varmaan halua enää rankaista maata, koska me menetimme budjetista rahaa vuonna 2015. Nyt meillä on vasemmista hallitus ja sitä nyt sitten rangaistaan, koska teillä on neoliberaali näkemys eurooppalaisista markkinoilta. Sanoilla on merkitystä ja meidän täytyy tietää, mitä tapahtuu. Portugalia nyt rangaistaan ja markkinat ovat tämän myös huomanneet. Kiitos. Kiitoksia Lewandowski, yksi minuutti. kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, synergia on kaunis sana. Se tarkoittaa yhdistämistä, ponnistelun ehdot, yhdistämistä sen sijaan, että olisimme erillämme. Euroopassa on hyvin erilaisia innovaatiotasoja taloudessa – ja eurooppalaisia rahastoja käytetään eri tavoin. Otsake 1a koskettaa pohjoista ja länsi-Eurooppaa ja Itä- ja Etelä-Eurooppa käyttävät ähm, erityisesti kohesiorahoitusta, mutta ne voisivat myöskin käyttää suuria rakennerahasto-osuuksia tutkimus- kehitysohjelmiin. Kuitenkin nämä uudet jäsenmaat käyttävät synergiaa, jotta pystyisivät rahoittamaan yliopistojen toimintaa ja liike-elämää. Tätä pitäisi tukea uusissa maissa. Edustaja Buda, yksi minuutti. Kiitoksia. EUn pitää nyt enemmän kuin koskaan varmistaa se, että meillä on Euroopassa solidaarisuutta ja saman aikaan pitää vähentää taloudellisia ja sosiaalisia eroja jäsenvaltioiden välillä. Kohesiopolitiikko kokonaisuudessaan on erinomainen väline EU:ssa, jotta päästä näihin tavoitteisiin, jotka ovat erittäin merkittäviä. Joustavuuden lisäksi on tärkeää, että meillä on synergiaa viiden rakennerahaston välillä, mutta myöskin muiden tärkeiden ohjelmien välillä. Meidän täytyy korostaa innovaatioita, tutkimusta, pk-yritysten kehitystä, jotta saamme konkreettisia tuloksia ja jotta pystymme luomaan uusia työpaikkoja. Yksinkertaistaminen ja selkeät säännöt rahoituksen osalta ovat tärkeitä ja myöskin avoimuus. Komission pitää panostaa niihin ja tätä kautta saamme takeet siitä, että kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää näitä varoja yhtäläisellä tavalla. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensin edustaja Morjas. Paljon kiitoksia puhemies. Horisontti 2020 ohjelma tukee Eurooppa 2020 ohjelman tavoitteita. Tarkoituksena on tutkimusta ja kehitystä tukea ja saattaa kaikki jäsenmaat samalle tasolle noin 16 miljardia euroa. Tähän pakettiin sisältyy. Tarkoituksena on auttaa jäsenmaita tukemaan teollisuuttaan ja kiertotaloutta. Tämä on tämä yksi tärkeä seikka rahoituksessa. Tarkoituksena on myöskin oikeudellista puitteistoa vahvistaa ja uudelleen arvioida valtion tukisääntöjä PK-yrityksiä ajatellen. Erät ovat sitä mieltä, että Kreikassa pitäisi kasvattaa tutkimukseen ja kehitykseen käytettävää rahoitusta ja myöskin sekä yksityiselle että julkiselle sektorille tulisi investoida enemmän. Edustaja Jakotsic, yksi minuutti. So much, Madam President. Kiitoksia puhemies. Synergia on varmasti hieno sana. Itsekin mielelläni käytän sitä poliittisissa puheissani. Haluaisin täällä kuitenkin antaa pienen varoituksen sanan. Tietenkin Horisontti 2020 ohjelmasta puuttuu rahoitusta. Kyllä tällaiset summat löytyvät rakenne rahastoista ja kohesiopolitiikasta. Siksi sanonkin, että ollaanpa varovaisia, jos otetaan huomioon, niin Euroopan investointipankkikin täällä, jos otamme osan Junckerin suunnitelmastakin, niin että voimme tukea monia hank- tärkeitä hankkeita, jotka saavat rahoitusta rakennerahastoista jotka ovat tärkeitä infrastruktuurien kehittämiseksi uusissa jäsenvaltioissa, niin löydetäänpä sellainen luova malli, jolla saadaan aikaan synergia eri lähteiden välillä, eikä vain kahden lähteen välillä. Ei tämä tule riitä, riittämään, vaan loppumetreille todella puuttuu edelleen rahoitusta siellä, missä sitä tarvitaan. Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen. Komissio on puhunut synergiasta rakennerahastojen ja horisontti 2020 ohjelman välillä. Ja sama komissio on langettanut laittomia sanktioita Portugalille ja jäädyttänyt rahoitusta ja Portugalilta, joka oli nettomaksaja seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa. Oli kysymys sitten Horisontti 2020 ohjelmasta tai maasta, joka on auttanut rahoittamaan tutkimusta rikkaista maista, joista jotkut nyt vaativat meille sanktioita, niin oppikaa nyt tästä jotain. Portugalilaiset ovat itsenäinen kansa, eikä heitä kiinnosta se, mitä komissiolla on sanottavana. Me olemme saaneet rahoitusta rakennerahastoista, mutta yhä enemmän Portugalista menee pääomaa Eurooppaan korkoina muiden kautta. Eli kiristys ja komission taholta on sietämätöntä. Se on kiristystä Portugalin kansaa vastaan ja nyt täytyy sanoa, että nyt riittää. Kiitos. Novakov, Edustaja Novakov, yksi minuutti госпожо председател. Kiitoksia, rouva puhemies. Aivan kuten saduissa tiedämme, että hyvä aina voittaa, mutta näin tapahtuu vain silloin, kun ihmiset tekevät yhteistyötä. Meidän täytyy toimia nyt tämän periaatteen mukaisesti horisontti 20-20 kaikkien eri rahoitusvälineiden kohdalla. Meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä, jotta saisimme parhaita mahdollisia tuloksia äm, aikaan. 80 miljardia rahoitusta horisontti 2020 ohjelmassa ja ähm, rakennerahastojen kanssa 350 miljardia yhdessä. Tämä on suuri mahdollisuus rahoittaa eurooppalaisia hankkeita, mutta emme kuitenkaan tiedä, kuinka täydentää rahoitusta. Välillä nämä välineet ovat monimutkaisia, eivätkä ne vastaa eri tuensaajien tarpeita. Meidän täytyy erilaisia rahoitusvälineitä ja lainoitusmahdollisuuksia yhdistää. Ne ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Kuinka voisimme nyt 500 eri ohjelmaa yhdistää? Saamme nähdä, kuinka tämä tulee toteutumaan. Varmaankin hyviä esimerkkejä saamme pian näkeville. Paljon kiitoksia. Nyt komission jäsen Moedes, olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. President. Kiitoksia puhemies, kiitoksia teille kaikille. Minusta tämä oli erittäin kiinnostava keskustelu kolmesta syystä. Ensinnäkin siksi, että olemme kaikki yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeä synergia on, ja näin saadaan parempaa tiedettä, parempia innovointeja. Toinen asia on se, että olemme yhtä mieltä siitä, että olemme saaneet aikaan tuloksia eri hankkeiden ja välineiden kautta. Esimerkit puhuvat omasta puolestaan. Kolmanneksi olemme myös yhtä mieltä siitä, että paljon on vielä tehtävä. Kyseessä on kesken oleva työ, työ, jota on jatkettava. Siinä on mukana parlamentti, komissio, eri yksiköt, ihmiset, kansalaiset, kansalliset hallitukset ja me jatkamme tätä työtä. Meidän on siis pystyttävä saamaan aikaan enemmän synergioita niin, että voimme ajatella luovasti ja luoda erityyppisiä välineitä, joiden avulla saada sitten uudenlaisia tuloksia. Olen täysin sitoutunut ja komission jäsen Kretsu on myös erittäin sitoutunut siihen, että jatkamme kovaa työtä niin, että saamme lisää tuloksia aikaan, niin kuin esimerkiksi, esimerkit, joista tänään puhuimme. Mutta tarvitsemme teidän tukea. Ne Olen erittäin iloinen kaikesta tuesta ja esimerkkeistä ja kysymyksistä, joita täällä olen kuullut. Voitte olla varmoja siitä, että kaikki asiat, jotka tulivat täällä tänään esille, ne tulevat kyllä olemaan osa meidän työtämme ja ajatteluamme ja haluaisin kiittää vielä kerran kaikista näistä ajatuksista ja ideoista, jotka ovat meidän linjoillamme. Ja näin pääsemme pikkuhiljaa kaikki samaan veneeseen. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Thank you, Commissioner. Our debate is... Paljon kiitoksia komission jäsen. Keskustelu päätyy.